Procediamo con la sessione di voto. Sitten toimitamme äänestykset. Jos parlamentin journalistien liiton pyynnöstä me joudumme jokaisen kohdalle ilmoittamaan myös tarkalleen äänestystulokset numeraalisesti. Me olisimme halunneet yksinkertaista elämää, mutta ei ole mahdollista. No niin, sitten toimintamme esitystä mukaan äänestyksen edustaja Carlos Coelion mietinnöstä passien ja matkustusasiakirjan turvatekijät ja biometriikka. Me tarkastelemme asetusehdotusta. Siellä on yksi tarkoitus peruttu, eli me äänestämme tarkistusta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme koko esityksestä näin tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt nimenhuuto äänestyksenä päätöslauselma esitys. Äänestys alkaa. La votazione. Ja päättyy. Hyväksytty 594 puolesta, 51 vastaan, 37 tyhjää. Seuraavaksi onnittelemme esittelijää luonnollisesti. Speroni, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Työn tuomitta, to, toimittamisesta te tositte toimittajien pyynnöstä arvostettava ammattiryhmä me joudumme kertomaan numerot kaikista äänestyksistä. Minusta työjärjestyksen mukaan siellä ovat parlamentin jäsenet työssä, eivätkä toimittajat. Jos journalistit jotain pyytävät,